Okay, so. No niin sitten, hyvät kollegat. Nyt menimme kohtaan viisi esityslistalla. Kyse on talouskumppanuussopimuksista EUn ja SADEKin talouskumppanuussopimusvaltioiden välillä. Kyse on kaikkein pisimmälle menevä talouskumppanuussopimus Afrikan maiden kanssa – Esittelijä on edustaja Lambsdorff ja annan hänelle saman tien puheenvuoron. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Hetki pieni. Sillä aikaa kollegat laittaa, laittaa kuulokkeet. Meidän pitää keskustella mietinnöstä, josta parlamentti päättää, että onko tässä sopu vai ei. Suostukseni on, että annamme suostumuksemme sopimuksen tavoitteen tavoitteet ovat se, että vahvistetaan kumppanimaita toisaalta, koska kaupan osuus AKT-maiden kanssa vuonna eivät ole kehittyneet niin kuin oltaisiin haluttu viime vuosina ja vuosikymmenen toiseksi. VTO-yhteensopivuuden saaminen suhteessa AKT-maiden taloussopimuksiin. jättäessä alun perin 2007 vuodelle oli asetettu tämä aikaraja 10 vuotta sitten melkein sen jälkeen Market Access-asetuksen kanssa olemme työskennelleet, joka on ollut epätyydyttävä, joten tarvitaan vielä toimia. Toinen tärkeä asia minulle keskustelun käyty siitä, että kumppanimaat on otettu painen alle ja ne eivät voi itse päättää. Minusta SADEC-neuvotteluissa huomataan hyvin, että kumppaneuvotteluissa saavat mahdollisuuden äänestää puolesta tai vastaan, olla mukana sopimuksessa. Neuvottelut alkoivat seitsemän kumppanimaan kanssa, mutta Angola päätti olla osallistumatta. Ei ole niin, etteikö EU nyt kumppanimaitaan asettaisi tällaiseen kuristusotteeseen, pakkopaitaan, vaan nämä kuusi maata nyt ovat vielä mukana. Sitten yksi kumppanimaa äänesti siis vastaan ja päätti näin, eikä ole enää mukana. Mistä on kyse sisällöllisesti? Ensinnäkin kyse on tuotteiden kaupasta, tavarakaupasta, positiivista syrjintää kumppanimaille. Vastavuorosopimista on siis, mutta myös asymmetristä rakennetta sopimuksessa, joka suosii kumppanimaitamme. Sen vuoksi on suhteellisen paljon suojalausekkeita nuorille aloille, näille infant industryille ja muille. Muita lausekkeita, jotka koskevat tiettyjä tuotteita, erityisesti vähiten kehittyneistä maista. Ja sitten No tämähän on aina tärkeä teema. Nämä maantieteelliset alkuperämerkinnät ovat tärkeitä aina kaupallisessa keittiössäkin, Meillä on roibosteetä jatkossa. Sopimuksen myötä se saa suojan. Kyse on eteläafrikkalaisista tuotteista. Ja EU sitten myös suojelee sitä siis näin. Tullit, tarifit laskisivat sen myötä tässä myös kalastus ja maatalous on mukana. Minulle henkilökohtaisesti tärkeää tämä on myös pitää menestyksekkäänä myös. Kumppanimaiden kannalta on, että ei enää ole niin, että sallitaan vientitukia maataloustuotteille näiden maiden kanssa. Minusta kehitysnäkökulmasta se on tärkeää. Sitten palvelut, julkiset hankinnat, tekijänoikeudet, siellä ei ole vielä niin pitkällä, että saataisiin sopimusaikaan, joten tänään rendezvous-lauseke, suojalauseke, eli jatkossa sitä voidaan keskustella, mutta ei ole vielä osa sopimusta nämä tarkoituslausekkeet. Tärkeää on myös trade and development, kauppa ja kehitys, kuinka pitkälti kehittyy. sopimuksen myötä voidaan vapauttaa kehityspotentiaalia ja edistää sitä sopimuksessa, kuten parlamentti niin vaati päätöslauselmassaan – on osia, joka tekee selväksi, että periaatteet on suunnattu kohti kehitystä, mutta haluan myös sanoa yhden asian. Sopimus, joka käsittelee ensin kädessä tuotteiden kauppaa, voi olla vain osa suurempaa strategiaa. Se ei voi olla tämä ainut autuaaksi tekevä sopimus. Tämän sopimuksen myötä ei nyt kehitys, kehitystä näissä maissa dramaattisesti kiihdytetä tai muuteta vaan sen pitää olla osa laajempaa kehitysstrategiaa, joka on kehitysyhteistyövälineessä muun muassa, josta on sovittu kehitysyhteistyörahaston kanssa. On selvää, että tämäkin sopimus tulee antamaan panoksensa tuohon strategiaan, ja se myös sanotaan selvästi. Eräs asia, josta on keskustellut täälläkin tiiviisti kollegoiden kanssa, varjoistelijoiden kanssa, miten tämä sitten kun sopimus astuu voimaan, miten sen jälkeen jatkotoimet. Darlingin kanssa muussa keskusteltiin tässä. Koko sopimus tullaan käymään läpi viimeistään viiden vuoden läpi, eli uuden tarkastelu viimeistään viiden vuoden kuluttua voimaan astumisesta. Se on myös mahdollisuus sitten ehkä Euroopan, Euroopan parlamentille toimia päättäväisesti silloin, kun ajatellaan koko sopimuksen tarkastelua, mutta ei siinä vielä kaikki myös muita tarkasteluja tulee olemaan tämmöinen jatkuva monitorointi eri rakenteissa, joita sitä varten on perustettu, ja ehkä tästä kohtaa pitää vielä parannella toimintaa. Pitää päästä kohti sopua, mutta olemme kokoustaneet. Meillä on valtuuskuntaamme päätöslauselmassa, josta sovittiin lukee, että vastavaliokunta, eli me olemme tässä aktiivisena, mutta kuitenkin rakenteita voidaan edelleen perustaa yhdessä komission kanssa, jossa MEPit ja komission edustajat voivat yhdessä kumppanimaiden edustajien kanssa voivat yhdessä käsitellä näitä valvontateemoja. On muitakin spesifisiä valvontamekanismeja, jotka ovat yksityiskohtaisia, ei nyt mene niihin. Ne ovat asioita, joita voidaan vielä hienosäätää, jos on hankaluuksia yksittäistapauksissa. Sanoisin siis tiivistettynä, että Kykäs sopimus on onnistunut yhdeksän vuotta. Se on kuitenkin aikataulusta jäljessä. Tarvitaan toimia. Ehdottaisin siis, että kohti ratifiointia men, mennään, mutta pitäisi sopia ratifioinnista sitten ja antaa suostumus siihen parlamenttina. Kiitos. Kiitos edustaja Lamsdorf. Sitten varjoesittelijä, että kansanpuolen nimissä edustaja Mato, olkaa hyvä. Sí, muchas gracias, presidente, y muy brevemente. Kiitos aivan lyhyesti. Ensiksi onnittelisin esittelijää tästä työstä ja jos haluaa minuutissa vetää yhteen kymmenen vuoden neuvottelut, niin tämä on aika lyhyt aika, mutta ehkä minuutissa voitaisiin todellakin korostaa tärkeimpiä osia, niin kuin esittelijä tässä jo teki. Hän sanoi, että tämä on hyvä ja tarpeellinen sopimus. Olen samaa mieltä hänen kanssaan, näin on. Ja tässä tällä sopimuksella lopetetaan tämä oikeudellinen epävarmuus nyt saadaan vihdoin kahden väliset puitteet, jotka ovat VTOn sääntöjen mukaiset. Ja tämä oli todella tarpeellista. En aio käydä läpi kaikkia eri lausekkeita. Minä haluaisin vain korostaa kestävää kehitystä, joka on molempien osapuolten etusijalle asettama asia ja näin päästään myös sopusointuun tulliunionin kanssa ja tämä voisi olla tällainen lisä tähän unioniin. Ja minä olen Kanarian saarilta kotoisin, eli erittäin syrjäiseltä alueelta haluaisin korostaa myös tätä sopimusta koskee eh, sokeria, ruokasokereita ei ole jalostettu. Tämä on tärkeää asia, joka liittyy Ranskan meidän takaisiin alueisiin, mutta kun sokerikiintiöistä ollaan luopumassa ja annetaan yhä enemmän mahdollisuuksia muille tuottajamaille, niin tämä vaaransi tätä tuotannon ala, joka on erittäin syrjäisellä aloilla tärkeä. Haluaisin tätä asiaa korostaa ja on tärkeää, että tämä on allekirjoitettu ja meidän ryhmämme tietysti antaa täysin tukea sille, että vahvistetaan tätä tärkeää tarpeellista asiaa. Kiitos. Joachim Schuster für SND. Joachim Schuster sitten SND-ryhmän nimissä. Tangasi. Kiitoksia. Minun on sellainen mielikuva, että EU, yhteiskokous, jonka puolelta tulin juuri Maria Eränan kanssa kokouksesta. Täällä on hieman samanlainen tunnelma, mutta täällä ei ole kuitenkaan yhtään Afrikasta tai Karibialta tullutta edustajaa, jotka olisivat kannustuneet, että pikemminkin vastapuolella on kovin kriittisiä. Tätä taustaa vasten totesin, että perjantaina Namibia ja Etelä-Afrikka allekirjoittaa sopimuksen olen samaa mieltä johtopäätöksistä, joita tehtiin. Tämä sopimus tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta myöskin riskejä tulee mukana. Alueellinen integraatio saattaa vaarantua ja Etelä-Afrikan, Eteläisen Afrikan valtiota ja se, että kaikki eivät ole mukana Sadekissa, tämäkin haittaa tuon alueen integraatiota. Ja mitä suojelausekkeisiin tulee, niitä on todellakin, se on hyvä asia, että herkien tuotteiden suhteen ja nuorten teollisuuden alojen kohdalla on suojelausekkeita. Mutta mitä konkreettisesti tarkoittaa, miten nopeasti suojelausekkeita otetaan käyttöön, mikäli kehitys menee väärään suuntaan? Tämä on yksi kysymys. Uskon, että ei pidä myöskään aliarvioida sitä, että kaikki eivät ole mukana vapaaehtoisesti. EU aina harjoittaa painetta, varsinkin Etelä-Afrikan kohdalla. Meillä on vastassa erittäin eriarvoinen kumppani Etelä-Afrikan valtio on erittäin dominoissa asemassa Eteläisen Afrikan alueella ja se painostaa kumppaneita, jotta ne sitten tulevat mukaan myöskin. Ja sitten valtiot menevät allekirjoittamaan ja sitten tarvitaan parlamentin ratifiointi. Mutta yksi asia täytyy tehdä selväksi. Mikäli komissio nyt harjoittaa painetta niin, että ensimmäinen lokakuuta mennessä kaikki saadaan hoidettua, niin että tämä asia ei saa kestää vielä enää kymmentä vuotta ennen kuin sopimus saadaan aikaan, niin tietysti tämä on selvää. Mutta mikäli parlamentti saa tekstin ja sitten on vain kaksi kuukautta aikaa ratifioida tai semmoisia tulee sanktioita, onko tämä oikea tapa kohdella kumppaneita? Tämä on kumppanussopimus nimeltään. Parlamentaarikkona haluaisin todeta, että tämä on häpeämätöntä painostusta. Tietystikin sitten kun keskut saatu päätökseen, niin parlamentti tietysti voi sanoa kyllä tai ei ensimmäinen lokakuuta, nyt kun on kolmea tai oikeastaan kaksi ja puoli kuukautta tänä aikaa, niin minun mielestäni tämä on hieman vaikea niellä tämä aikapaine. Tämä sen lisäykseksi, mitä Lamstorf sanoi täytäntöönpanosta ja valvonnasta onko tästä sopimuksesta myönteistä hyötyä, kuinka se pistetään täytäntöön, on tässä merkittävässä asemassa, kuinka asiat sujut, sujuvat ja mikäli mennään väärään suuntaan, kuinka nopeasti ryhdytään toimiin. Kyse pelkästään kauppakysymyksistä, vaan samanaikaisesti täytyy katsoa, mitä tehdään kestävän kehityksen suhteen ja miten pitkälti tämä sopimus edesauttaa tai haittaa kestävää kehitystä. Muuten olen täysin samaa mieltä Lamstorffin linjauksen kanssa ja toivon, että komissiokin ottaa tästä onkensa. Ja toivon mukaan Euroopan parlamentti käyttää aikansa hyväksi ennen ratifiointia ja pohtii, kuinka eteläisen Afrikan kumppanien kanssa saadaan aikaan sellainen tilanne, että sopimus todellakin on hyötyä kummallakin osapuolelle ja että sopimus perustuisi arvoille, eikä pelkästään siihen, että Eurooppa saa tästä paljon, paljon, paljon tarvista hyötyä. Edustaja Tykampo siellä paikalla. Pyydän anteeksi, en huomannut teitä. Pyydän anteeksi. Kiitos, herra Kammerpelman ei ole täällä syistä, jotka ovat selviä. Joten haluaisin vain kertoa hänelle kantanne varjostelijamme. Hän pitää sopimusta hyvänä, jossa kauppasuhteet SADC-maiden kanssa otetaan yhtäläiselle asemalle VTOn kanssa, sillä aikamat neuvottelut eivät olleet yhdenmukaisia VTO-sääntöjen kanssa. Tuemme esittelen suositusta, että parlamentti antaa suostumuksensa sopimukselle. ECRlle tärkein aspekti sopimuksessa on, että kauppa kehitysaspektit on täysin pantu täytäntöön, jotta SADC-maat hyötyvät edelleenkin tulittomuosta kiinteettömästä pääsystä EU-hun, jossa SADC-maat haluavat Hyötyneistä säännöksistä. EU pitää myös auttaa niitä kauppajärjestelmissä, jotta voit kehittää omia kapasiteetteja ja valmiuksiaan paremmin integroitua globaaleille markkinoille ja arvoketjuihin. Siinä kaikki. Herra Kamper Pelmänin puolesta. Thanks a lot. So... Kiitoksia tästä. Kuen nimissä sitten edustaja Florenza, mutta hänelle paikalla, mutta Helmut Scholz puhuu hänen suullaan. The shadow I... <clears throat> is me. Minä olen varjoesittelijä, minä itse. Olen myös Itä-Afrikan yhteisön raportoija ja voin täysin yhtyä siihen, mitä edustaja Schuster juuri sanoi sopimuksen sisällöstä, mutta minulla olisi lisäksi joitain teknisiä tai institutionaalisia menettelytapakysymyksiä komissiolle, kun viimeksi ensimmäistä kertaa puhuimme EAC-epästä, e e niin emme saaneet ollenkaan tietoa siitä, että markkinoille pääsytyöryhmä kokoontuisi ja että vietäisiin Gaanalta, Norsunluurannikolta, Kenialta, Botsvalta, Namibialta ja Svasimaalta eh, markkinapääsy etusija pois. Ja siksi minulla olisi kysymys komissiolle. Ja tästä on jo tiedotettu. Onko teillä mitään tietoa siitä, että joku itäinen tai Etelä-Afrikan maa ei haluaisi allekirjoittaa sopimusta, eli painostatteko tai uhkaatteko näitä maita sillä, että tämä etusija suositumus vietäisiin heiltä pois. Neuvosto on hyväksynyt ratifioinnin koskien Itä-Afrikan yhteisöä ja FEDCtä. Ja miksi te sitten tässä jatkatte tätä rakennelmaa, jos kaikki maat tätä ratifioineet, erityisesti tällä alueella, josta nyt puhutaan. Ja tämän on kuitenkin tapahtua ennen lokakuuta 2016, eli minä en tätä kykene ymmärtämään ja ehkä edustaja Schuster sanoi tässä samaa tavattuaan AKT-maat. ja VTO-kokouksen jälkeen jopa Saksan liittopäivien edustaja Sedeusta EPPstä oli huolestunut siitä, että tässä kun näin kiireesti toimitaan, niin ei luoda luottamusta ja edes auteta sitä, että kaupasta tulisi välineellä edistettäisiin kehitystä, vaan että tässä tehdään juuri päinvastoin. Tämä olisi siis kysymys komissiolle, ja jos voitte kertoa tämän teidän etenemissuunnitelmanne oikeudesta perustasta. Tämä olisi hyvä. Kiitos vihreiden nimissä pitäisi Skakellerin puhua, mutta mutta sinä varmaan juudet korvaat nyt hänet. Even officially changed that. Kyllä, me taisimme muuttaa sen kiinni jonkin aikaa sitten, mutta eipä tässä mitään. Pari kysymystä vain, sillä useimmat kysymykset on jo estetty herrojen Schuster ja Schultz toimesta. Eli miksi nyt kiire? Edustaja Lamster puhui tilanteesta siis, että neuvottelut ovat olleet pitkiä, kyllä totta, mutta se allekirjoitettu nyt kesäkuun 10. päivä ja se pitäisi astua voimaan lokakuussa. Miksi? Mikä hoppu nyt on ja onko tällä jotakin tarvetta? Sillä muuten SADC-maat menisivät markkinoille pääsyn ja nyt ymmärtää, mistä tämä kiire tulee. Ja sitten toinen kysymys, keskustelua käydään tästä Afrikan koko mantereen vapakauppa-alueesta. Meillä on nyt alueellisia taloussopimuksia, miten, se, miten ne vaikuttavat toisiinsa, ja olemmeko varmoja, että alueelliset äh, kauppasopimuksemme eivät vahingoita tätä pyrkimystä afrikkalaisesta koko mantereen vapakauppa-alueesta. Kiitos. Kiitos sitten Maria. Merci. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä. Luin suuren mielenkiinnon Lambsdorffin mietinnön niin olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Joakim juuri sanoi. Kyse on talouskumppanuussopimuksesta, joka on erityisluontoinen, koska tähän liittyy kotonun sopimus. Kotonun sopimuksen osalta parlamentti antoi päätösauselman, jossa on tär- neljä tärkeää periaatetta, joita nähdäkseni ei nyt tässä sopimuksessa kunnioiteta. Ensimmäinen niistä on se, että pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että tuettuja tuotteita Euroopasta ei lähetetä Afrikan maihin. Euroopan ja Afrikan tuotantomenetelmät tai hinnat joskus liittyvät siihen, että maataloustuotteita Euroopassa tuetaan. On totta, että maataloustuotteita ovat enimmäkseen herkkiä tuotteita sopimuksessa. Siitä huolimatta meillä on mahdollisuus viedä maataloustuotteita ja dumpata niitä suorastaan Afrikkaan. Ylempänä on puhuttu Kiinasta ja Kiinan polkumyyntimenetelmistä ja saman aikaan Eurooppa lähettää polkumyyntihinnoilla tuotteita Afrikkaan. Tämä ei sitten mukaan vakava asia. Ja herkkien luonto on tässä nyt ongelmana. Ja toinen periaate on joustavuus, kun on kyse rajatulista eri maista. Juuri tällaista rajaveroa voidaan käyttää hyväksi. Afrikka menettää 3,5 miljardia tuloja pelkästään tämän rajaverokysymyksen vuoksi. Tämä on kuitenkin yksi tapa, jolla maat ovat voineet suojata paikallista taloutta. On totta, että täällä on lauseke, joka mahdollistaa sen, että paikallistaloutta voidaan suojella, tämä infant lauseke, mutta se on, sitä on kuitenkin erittäin vaikea pistää täytäntöön, mikäli paikallistalous kuolee jo ennen kuin tähän päästään. Lambsdorff huomataan tästä tarkemman valvonnan, pakollisen valvonnan tarpeellisuudesta, jotta tämä lauseke saataisiin käyttöön tarpeen mukaan. Ja alkuperäsääntöjen jousto on kolmas periaate ja että komissio totesi, että alkuperäsääntöihin säännöllä on kumulatiivinen vaikutus. Nambilaisethan haluavat viedä naudan lihaa. Eurooppaan on heidän vaikeampi kuitenkin tuoda lihaa kuin kanalaisia setasopimuksen valossa. Setasopimus sopimus tekee SADEC-sopimuksen osalta alkuperäsääntöjen vuoksi tuontikysymys vaikeaksi Afrikan kannalta. Ja sitten kestävä kehitys. Sitä koskeva lauseke on mukana tai kappale on mukana ja siellä ainoastaan mainitaan kestävän kehityksen periaate vain tuossa luvussa, mutta se ei ole kuitenkaan siellä pakollisena, joten mitään pakollista kestävän kehityksen periaate siellä ei ole. Katson, että olisi parempi, mikä sopimus on hieman rehellisempi perusteluosansa suhteen myöskin. Eurooppa voittaa hyvin paljon tämän sopimuksen kautta. Se hyötyy siitä valtavasti. 90 prosenttia Afrikan markkinoista avautuu eurooppalaisille. Ei tämä ole sitä, mitä VTO vaatii. Tässä mennään paljon pidemmälle kuin VTO kouluttaa liberalisoinnin suhteen. Täällä on herkkiä maataloustuotteita ja kalastustuotteita mukana. Herkkien tuotteiden luettelo. Sen suhteen olisin toivonut, että luettelo olisi ollut kumulatiivinen. Tänä päivänä olemassa sopimus, joka toteaa, että Etelä-Afrikan herkät tuotteet ovat suojattuja, mutta suosimaan ja Navideon tuotteet että on samoja. Mitä tämä tarkoittaa sitä? Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli Namibian kautta ei jotain tuotteita saada markkinoille, tai Namibian kautta ei saada tuotteita Afrikan markkinoille, sitten se viedään Suosimaan kautta. Herkät tuotteet, jotka eivät pääse Namibian, menevät sitten Etelä-Afrikkaan ja sitten Etelä-Afrikan kautta Namibian mä kun sanottaisin, että Belgiassa on eräs herkkä tuote, mutta ei kuitenkaan herkkä tuote Saksasta, sitten viedään tuote sitten Saksaan ja se tulee sitä kautta sisämarkkinoille, sitten sitä myydään Belgiassa. Juuri näin tässä ollaan tekemässä. Tässä ollaan tuhoamassa heidän sisäistä markkinatilannettaan. Olisin toivonut kumulatiivisen herkkien tuotteiden luottelu, joka ei mahdollistaisi sitä, että takavien kautta saadaan tuotteita Afrikan markkinoilla. Eurooppa hyötyy myöskin. Sitten että saadaan lannoitteita, jotka tuotetaan Euroopassa vietyä Afrikkaan. Namibian, josta puuttuu esimerkiksi vettä. Tiedän eurooppalaisia intensiivisiä viljelymenetelmiä. Tässäkin on ongelma. Lisäksi täällä on revisiolauseke, joka viides vuosi on uuden tarkastelu. Lauster unohti sanoa, että revisiolausekkeen yhteydessä ei niinkään katsota sitä, mikä ei toimi, vaan katsotaan, miten paljon tästä on hyötyä teollisen tekijänoikeuksien kohdalla ja niin poispäin. Niin, te kyllä mietinnössä puhutte tässä, mutta ette puheenvuorossa maininnut tätä. Ja kaikki tämä hyödyttää ei niinkään afrikkalaisia, vai tuotteko tänä päivänä monia afrikkalaisia yrityksiä myyvät tuotteet Euroopan julkisen markkinoille? Enpä usko. Tästä on todellakin hyötyä vain eurooppalaisille. Ja mikäli sanotaan, että tämä on kehitystä edistävä sopimus, niin toteaisin, että tässä ei millään tavalla ole mitään kehityselementtiä mukana, ei yhtään mitään. Namibia on allekirjoittanut, joten kaikki ovat nyt tyytyväisiä. Ja sanotaan, että niin, niin tässä on 11 Euroopan kehitysrahasto kyseessä. Ja tämän päivän kehitysvarat Afrikkaan, niin Libersonin kautta tuhotaan tämä Euroopan kehitysrahaston kautta tehtävä työ. Tämä on täysin usko, uskomatonta. Ja tässä on juuri ongelman ydin. Minusta tämä ei ole oikein. Voisimme kyllä tukea sopimusta, mikäli hyväksyttäisiin se, että nyt pitää sanoa, että tästä tulee kyllä enemmän hyötyä Euroopalle kuin Afrikalle. Tämä pitää sanoa ääneen. Ja Afrikan puolella eniten tästä on haittaa ja halla, Nyt ei pidä olla ulkokultaisia tämän miten yhteydessä. Toivoisin, että nämä lausekkeet todellakin toteutuisivat käytännössä, nämä suojelausekkeet. Ja entä sitten parlamentin kunnioittaminen? Tämä on suorastaan uskomatonta. Tämä tulee astumaan voimaan ilman, että parlamenttien kautta neuvoston puheenjohtaja sanoi eilen, että hän ei vastaa, hän oli vastuussa Afrikasta demokratiasta olevan. Tämä on totta, ei hän ole vastuussa Afrikan demokratiatilanteesta. Mutta se, että toimitaan tällä tavalla, Namibia, Swatsi, Swa, ja Botswana ja muuta, Ghana, Norsularikko ja Kenia, jotka kaikkein parhaiten selvitä vapaasta kaupasta, eivät pääse Afri- Euroopan markkinoille, mikäli he eivät ratifioi ensimmäiseen lokakuuta mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että muutama kuukausi sen jälkeen, kun keskustelu parlamentissa on aloitettu, AKT-yhteiskokouksessa oli vain yksi ainoa parlamentti, joka ylipäänsä tiesi näistä neuvotteluista. Yksi ainoa parlamentti tiesi näistä neuvotteluista edes. Minun mielestäni Tämä ei ole nyt oikein, eikä tämä kunnioita afrikkalaista demokratiaa. Me emme ole todellakaan vastuussa Afrikan demokratiaa, sanon totta, mutta ei meidän tehtävä myöskään tuhota afrikkalaista demokratiaa. Lyhyesti sillä kollegat puhuvat jo paljon sosiaalidemokraattien ryhmää jäsenet, mikä on mielenkiintoista ja saman aikaan häiritsevää on, että todennäköisesti tämä on pienin paha näistä sopimuksista, no sanon sitä siksi, koska tässä on kehityks, kestävän kehityksen luku, vaikka ei se olekaan pakottava, ja koska tämä vastavuoron sopimus, mutta asymmetrisempi kuin muut. Sitten esittelijä sanoi tämän maantieteellisten nimikkeiden suojeleminen, kyllä kaikilla tällä on väliä, se pitää ottaa huomioon, mutta tässä on edelleen ongelmia, ja palaan tähän, koska Maria Arena ja Schuster puhui tästä myös. Ensimmäinen ongelma, tämä kauppasopimus pikemmin kuin apu, kehityssopimus. Se on siis niin, että kauppa on tässä ykkösiellä ottamatta huomioon sitä, että ei ole lausekkeita, jotka voisivat ottaa käyttöön pakotteita, jos ihmisoikeuksien ei noudateta. Tämä on minusta järkyttävä ongelma, mikä osoittaa, että huolimatta kestävän kehityksen aikomuksista tämä on pääasiassa kauppasopimus. Ja kollegamme, joka oli täällä Kim Darling, sanoi tämän, että säännökset ihmisoikeuksista sopimuksessa ovat alhaisemmat kuin mitä oli Cariforum tai Columbia sopimuksessa. Tämä on minusta ongelma. Haluan, että tästä puhutaan toiseksi. Joakim puhui tästä myös. Ongelma on, että ei edistetä alueellista integroitumista, koska annetaan eri myönnytyksiä eri maille, eri ehtoja – ja rakenteet eivät ole sopivia. Tämä on toinen ongelma. Kolmas ongelma, kansalaisyhteiskunnan mukanottaminen ja kansalaisten mukanottaminen. Tiedän, että osa kollegoista on yrittänyt lisätä tähän pöytäkirjan, jossa pyydettäisiin, että se olisi mukana. Sillä näin ei ole neljäs ongelma. Monet kollegat ottivat sen esille jo. Tämä painostussa. VTO ei nyt pyydä komissiota sanomaan, että on aikaraja ensimmäinen lokakuuta, jonka jälkeen tulee sanktioita, mutta näinhän nyt on. Nyt tämä ei ole EUn arvoista toimintaa. Nämä ovat laittomia painostustoimia. Se ei nyt tee meille kunniaa. Löydämme varmastikin paremman lähestymistavan, millä on siis tiettyjä epäilyjä tähän sopimukseen. Kiitos. Christoph. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Olen yksi niistä, joiden on vaikea käsittää sitä, että tässä toimittaisiin nyt mukaan painostuksen avulla tai kiireesti. Kymmenen vuotta tähän on mennyt ja substanssi on ollut pitkään tiedossa ja tässä valikunnassa on todella monen otteeseen puhuttu tämän sopimuksen sisällöstä ja arvioitu sitä, jos joku sanoo, että me tarvitsemme lisää aikaa ja että aikataulun pitäisi olla kohtuullisempi, niin mitähän tämä oikein tarkoittaa, ottaen huomioon kuinka valtava määrä aikaa tähän on jo käytetty. Mutta itse asiassa tässä konflikti liittyy siihen, miten me suhtaudumme Afrikkaan. Ja ehkä asiaa voitaisiin valottaa toiselta kantilta kuin mitä tähän asti on kollegolta äskettäin nyt kuultu. Me tiedämme, että se huoli, mikä täällä on, ei ole niinkään se, miten Euroopan ollaan meille sopii aika hyvin se, miten tämä vaikuttaisi Eurooppaan markkinoihin ja kansalaisiin, mutta tässä ollaan huolestuneita siitä, miten tämä voisi vaikuttaa afrikkalaisiin kauppakumppaneihin. Ja tähän tässä on nyt keskitetty viime lauantaina, eikö se ollut silloin, kun allekirjoitus saatiin. Ja minusta kyseessä ovat legitiimit ja demokraattiset kauppaministerit Botswanasta, Namibiasta, Etelä-Afrikasta. Ja nyt keskustelemme siitä, ajattelemmeko, että he, heidän päätöksensä allekirjoittaa oli rationaalinen ja korrekti. Oliko tämä heidän etunsa mukaista? Sillä tästähän me täällä todellakin puhumme. Ja minä voin ainoastaan mm, keksiä kaksi argumenttia, joiden pohjalta valiokunta voisi sanoa, että tämä ei tehty tätä ei tehty oikein. Ensinnäkin siis se, että me sanoisimme, että me tiedämme paremmin kuin te, mitä teette. Me olemme arvioineet tämän tekstin ja te ette tiedä, mihin tämä teksti johtaa. Me tiedämme tämän paremmin kuin te. Ja sitten toinen vaihtoehto on, että sanotaan, että valitettavasti te ette nyt ole legitiimissä asemassa, ettekä voi päätöstä tästä tehdä, mutta tämä on tällainen neoimperialistinen kanta ja se on aika mm, murheellinen ottaen huomioon, että Afrikka on kehittyneempi kuin ennen, ja täällä puhutaan siitä, että tämä on enemmän apua kuin kauppaa, mutta nyt maailma on muuttunut, ja jos Afrikka vaikka jossain vaiheessa tarvitsee enemmän kauppaa kuin apua, niin kyseessä on juuri tämä hetki. Eli voidaan ehkä vielä muistella vanhoja konflikteja, vanhoja aikoja, mutta kun arvioidaan tätä sopimusta, niin pitää lähteä liikkeelle siitä, millainen Afrikka on nyt. Se on legitiimi, demokraattinen, alue, jossa on hallituksia, jotka kykenevät arvioimaan sen, mikä on niille parasta. Ja jos ne ovat sen allekirjoittaneet, niin kyllä, minä oikein mielelläni sen ratifioin meidän puolestamme but really Pieni lisäkommentti Scholzilta, mutta hyvin lyhyt sellainen. Once more Niin, palaisin tähän institutionaalisiin kysymyksiin ja peruslakeihin. Tiedättekö, että olisi mitään perustuslaillista asetusta joissain näissä maista, joka tekisi niistä, tai joka sallisi niille sen, että he voisivat noudattaa sopimusta jos he eivät ole sopineet kansallisella tasolla, koska tämä tarkoittaa sitä, että no juridisesti ja perustuslaillisesti tästä nyt puhutaan. Ja jos nyt pres- Kenian presidentti tulee huomenna kehitysvaliokuntaan, niin hän sitten kohtaa uhan tästä aikarajasta, joka ei liity todellisiin perustuslaillisiin kehyksiin näissä maissa, joten siksi kysyn, että miten tässä tehdään, että puututaanko tässä nyt maan sisäisiin kysymyksiin, ja juuri puhuttiin demokratisoitumisesta, jota pidämme kaikki hyvänä, mutta kysymys kuuluu, että onko tässä nyt vaarana näiden maiden demokratia, kun heikennetään niin omia juridisia aspekteja. But of course we have to... Tietystikin meidän täytyy pohtia VTO toimintaympäristöä. Kaikki nämä toimet liittyvät VTOn toimintakehyksiin. Ja mikäli AKT-EU-asetus ei ollut yhdenmukainen VTO-sääntöjen kanssa, asia oli selvä. Ja poikkeuksia voi tehdä MFN-asetuksesta vain ja ainoastaan, mikäli joukko vapakauppasopimus tai alueellinen sopimus on kyseessä. Joten haluamme, tässä me pyrimme alusin sopimuksiin ja AKT-maille annettu preferenssi näiden kautta voi säilyä. Tämä tarkoittaa sitä, että edellisellä vaalikaudella otettiin lisää aikaa ja pyydettiin markkinoille pääsy sääntöihin poikkeusta VTOlta. Lokakuussa 2016 saatiin uusi aikaraja, tai uusi aikaraja oli lokakuu 2016. Tämä olisi ollut paljon aikaisemminkin jo. Joten olemassa toimi toimielimellinen kehy kaikille toimille. Ei tässä ole kyse siitä, että komissio tai neuvosto olisivat yksin päättäneet, että näin on. Tämä nyt vain on näin. Sitä huolimatta nyt komissiolla on tilaisuus vastata kysymyksiin, varsinkin lihaa koskevaan kysymykseen ja Kanadan ja Sadekin suunnalta tulevaan lihaan ja Aid for Trade-kysymys niin ikään esitettiin ja ihmisoikeudet mainittiin ja Kariforum esimerkki ja Kariforumin tilanne verrattuna Sadekin tilanteeseen. Olkaa hyvä. Good morning everyone and thank you for the very good debate we had. Kiitos kaikille ja kiitos tästä oikein hyvästä keskustelusta, mitä tänä aamuna on käyty. Minusta täällä on varmasti jo kuultu Allekirjoituksia ja voin kertoa teille, että kun näin tämän ihan itse, niin ministerit, myös ministeri Rob Davis, olivat oikein tyytyväisiä allekirjoittaessaan. Eli tämä on varmaan oleellista. Heidän mielestään on saatu aikaiseksi sellainen sopimus, joka on oikeudenmukainen ja minä käytän tätä sanaa oikeudenmukainen useampaan otteeseen tänään. Ja sitten kiittäisin esittelijää hänen luonnoksestaan ja hän on oikein hyvin e, tämän sopimuksen kuvailut ja hän loi myös historiallisen katsauksen sopimukseen. Ja tässä mielessä minä halusin sanoa, että me voimme nyt viedä loppuun tällaisen saagan, joka alkoi jo monta vuotta sitten, eli 2000 vuoden lopulla, kun me toimme kotonun sopimuksen pohjalta ja sanoimme, että tarvitsemme talouskumppanuussopimukset kauppasuhteille, eli 12 vuotta, tai ehkä jos ajatellaan akotemaiden toiveita, niin vielä enemmän. Eli nyt ollaan pääsemässä tähän sopimusvaiheeseen, ja on hienoa, että puheenjohtaja Lange on tämän asettanut näin oikean VTOn kontekstiin, eli nyt voimme todellakin päästä VTOn linjoille myös. Ja sitten menisin siihen seikkaan, jota me pidimme kovin tärkeänä. Kyseessä on siis seurantatyö, josta edustaja Schuster puhui. Me olemme huomioineet jo eri kommentit ja keskustelut, joita on käyty. Me valmistelemme jotain, pystymme vielä vaihtamaan mielipiteitä teidän kanssanne. Ja on totta, että sopimus on hyvä ainoastaan, jos se pannaan hyvin täytäntöön ja sitten tehdään hyvää seurantatyötä, jos kansalaisyhteiskunta on mukana. Eli kuten tiedätte, kyllä tällainen arvostelu tähän vielä kohdistuu. Ja sitten nämä kysymykset. Ensiksi sanoisin, että sekä Botswana että Bolivia alkavat molemmat B-kirjaimella, mutta ne ovat aivan eri sijalla. Maailmanpankin listoilla Botswana on 80 sijalla ja Bolivia taas 121 sijalla. Ja silti Botswan annetaan eh, tullivapaus, ei välttämättä VTO mukaisella välineellä ja siksi menenkin tähän markkinoille pääsyyn. Ensinnäkin on vaikea ajatella, että tätä ratifiointityötä ei tuolla tehtäisi. Työ on jo aloitettu kauan sitten, eli ei nyt ole niin, että parlamenttiin vietäisiin tekstejä, joita ei ole ennen nähty, vaan me todellakin uskomme, että nämä kolme maat, joista puhumme, niin siellä ratifiointiprosessi hoidetaan. Eli hyvä edustaja Scholz, me emme pane tätä täytäntöön ennen kuin he ratifioivat tekstit, sillä te varmasti muistatte, että maiden on allekirjoittava ja ratifioitava. Nyt ei ole ole 2008 vuosi enää, kun markkinoille pääsy annettiin allekirjoituksen pohjalta tai ainoastaan eh, että ainoastaan laitetaan sinne puun merkki, ei pitää muistaa tämän Boliviankin tapaus, että GP Pussaan ei päästä mukaan, kun pitää yleisopimuksia noudattaa. Eli on hyvä, että tässä tämä video konteksti muistetaan. Tämä pitää muistaa silloin, kun puhutaan näistä delegoista säädöksistä, joita on tulossa. Tässä pitää olla todellakin oikeudenmukaisia, oikeudenmukaisia kaikkien kehitysmaiden suuntaan, jotka ovat prosessissa mukana. Ja sitten menisin tähän, että katsotaan näitä säännöksiä erikseen, on ah, talouskumppanusopiston osalta mahdoton sanoa, että vienti tulleja ei ole täysin poistettu. Minä itse halusin, että näin tehtäisiin. Nyt pitää tehdä selväksi se, eli vientitulleissa huomioidaan saavutetut edut. Mutta haluaisin myös muistuttaa, että tämä infant industry-käsite on hyvin epämääräinen. Mitä tahansa voidaan kutsua tällaiseksi lapsen kengissä oleviksi teollisuudeksi. Tämä on aika hankala käsite. Se kyllä kattaa hyvin paljon näissä maissa. Ja mitä tulee naudanlihaan, te muistutitte tästä. Kyseessä on SPS. Tietysti voidaan antaa tuuliton kiintiö vapaasti, mutta minä haluaisin vielä muistuttaa, sillä tilintarkastajat jo menevät DG Santista tarkastelemaan tiettyjä tuotteita. Namibian osalta on paljon maataloustuotteita, joita tuodaan eh, Eurooppaan. Tässä oli ongelmia, sillä on täytetty SPS-säädökset, mutta Botswanan osalta on olemassa Eh, puhveleiden ja muiden maiden kannalta eh, suuria ongelmia, eläinten kannalta suuria ongelmia, koska niitä siellä eh, vaeltelee. Eli meidän pitää kyllä auttaa heitä mutta tuskinpa tähän monta vuosituhatta menee. Ja on hienoa, jos voidaan syödä botsvanalaista lihaa myös täällä Brysselissä. Minä söin siellä, se oli todella hyvää ja ehkä nyt tämän jälkeen pääsen ravintolasta maistelemaan. Eli haluaisin vain muistuttaa tästä oikeudenmukaisuudesta. Me olemme puhuneet tasosta, ei ole vielä oikeudellisia ratkaisua, mutta on todella alhainen taso, että löydetään liikkeelle 80 prosentista ja toivottavasti jossa katsotaan, että tämä kattaa suurimman osan kaupasta, mutta haluaisin kuitenkin korostaa näitä eh, arkaluontoisia tuotteita, tämä Sakon Eteläisen Afrikan tulliliiton eh, kohtelu pitää huomioida, jos katsotaan eh, Mosambikin osalta ehdotuksia. Meillä on Saku-ehdotus ja sitten Mosambik-ehdotus ja EU tekee eron vain sen välille, mitä tarjotaan kaikille näille ja sitten Etelä-Afrikalle, että mietin, minkälaista kiertämistä tässä voi tapahtua ja me missään tapauksessa tässä polkumyyntiä harjoita, sillä meidän tukemme ovat vihreästä laatikosta ja se mitä myymme on kyllä kilpailukykyistä ja joskus ihmiset tarvitsevat ruokaa ja proteiinia, eli tuotteiden polkumyynti ei koske meidän tuottajamme ja sitten nämä alueelliset talouskumppanuussopimukset, jotka blokeeraavat tilanteen. Tämä edustaja Sargentinin kysymys sanoisin, että ei missään nimessä meillä on nyt olemassa hyvä sääntöjen puolta jatketaan. Monessa tapauksessa on hyvin tärkeät alkuperäsäännöt olemassa. Jos niitä katsotaan, niin kyllä varmasti eh, johtopäätökset voidaan niistä vetää. Ja nämä alkuperäsäännöt koskevat niitä maita, joiden on vielä lisättävä eh, lisää arvoa tämä on tärkeä historiallinen seikka. Me olemme tarkastelleet afrikkalaista lisäarvoa. Me haluamme sinne työpaikkoja Afrikkaan ja siksi on olemassa näitä alkuperäsääntöjä. Ja sitten haluaisin ehkä myös puhua tästä mm, avusta, jolla lisätään kauppaa. Tämä on tärkeää. Meidän pitää nyt ymmärtää, mitä on tähän asti tehty komission ja sen Louis Michelin aikana, kun vielä työstettiin talouskumppanuussopimuksia, niin tehtiin päätös kaksinkertaista alueellista kiirikuorta. Nyt sanoit, että kyseessä on samat rahat. No on samat rahat, mutta ei kuitenkaan ole, sillä tämän alueen osalta tämä alueellinen kirjekuori, eli se mistä tämä kauppa tuki löytyy, on 1,3 miljardia. Ja jos ajatellaan kansallisia suuntaa antavia ohjelmia, niin 3,3 miljardia on kaupan osuus, eli tässä on lisäystä. On selvää, että nyt ei ole erityistä lisäystä, koska tästä päätettiin ennen kuin 11 EDF saatiin valmiiksi. Tämä ehkä ollut järkevää me olisimme joka tapauksessa antaneet tätä tukea, mutta on parempi antaa sitä, jos sitä todella voidaan käyttää. Tämä oli siis EKRn, EKRn tuki, jota ei aikaisemmin käytetty näissä maissa. Toivottavasti tässä nyt kaikki tuli katettua katsonut kollegoni suuntaan. Ilmeisesti kaiken jo sanoin, mutta jos joku asia unohtui, niin muistakaa vain puheenjohtaja. On Kenties tästä kestävyyttä köyhyyttä koskevasta luvusta ja ihmisoikeuksista ja Kariformin esimerkistä vielä. Voisitte sanoa jotain? <laughs> Uh, niin, minulla oli täällä asiakirja vielä. Yksi asia pitää oikoa kaikki. on ovat linkitettynä kotona, eli normeja ei ole ikinä laskettu, eikä niin tule ikinä tapahtumaankaan, jos me haluamme elää tässä sopimusten mukaan. Mitä tulee kestävyyslukuihin, se mitä halutaan on mahdollisuutta valvoa ja että on todellista kansallisyhteiskunnan osallistumista näihin keskusteluihin. Ja tämä tulee aikaisemmin kokemusten perusteella jopa Kaliforumin osalta. Saattaa sanoa, että kansallisyhteiskunnan osallistuminen on ollut melko hankalaa, ja että meidän pitää parantaa toimintaamme ja tässä kohtaa haluaisin, että saisin apua parlamentilta ollaan paljon uskottavampia, jos autatte meitä löytämään näitä vuoropuhelujen toimijoita. Me olemme komission, TFK-pääosasto on sitoutunut laittamaan rahaa syrjään kaikkia näitä aspekteja varten, jotka liittyvät keskevään kehitykseen. Nyt menee yksityiskohtiin näiden hankkeiden osalta iltapäivällä. On kuuleminen globaalista arvoketjusta, siellä ehkä voidaan myös puhua näistä asioista. Minusta siis, mikä on tärkeää, on, että normit ovat paikalla täytämme nämä korkeimmat normit, jotka meillä on, jossa lapsityövoima, korruption torjunta, homofobia, kaikki nämä on otettu huomioon. Mitä nyt pitää tehdä on, että kaikki tämä pannaan käytäntöön hyvillä valvontarakenteilla, jossa on todellista kansallisyhteiskunnan osallistumista ja hallitukset kuuntelevat muuten. Tämä on yksi niistä asioista, joita kansallisyhteiskunnan on arvostanut, että tapaamme säännöllisesti neuvottelun aikana he haluavat pystyä osallistumaan ja puhumaan hallitustensa kanssa. Ja joskus meidän läsnäolomme saa aikaan todellisen eron. Eli uskokaa, normeja ei lasketa, ei varsinkaan ihmisoikeuksien osalta, kestävän kehityksen osalta kyllä. Olemme säilyttäneet kaikki säännökset, miten paljon ne täytäntöön. No, tässä tarvitsen apuanne. Thanks a lot. So two... Kiitoksia paljon. Tämä työkalupakki, kukaan ei oikeastaan tiedä, onko se täynnä mutta joka tapauksessa on tärkeää käyttää välineitä oikealla tavalla, joten täytäntöönpano ja valvonta saattavat muodostua tässä ratkaiseviksi tekijäksi. Nyt vielä esittelijä. Aloittaa nyt hieman GPMin Sisämarkkina kysypaketin, missä puhuttiin myöskin verkkovierailusta ja kansainvälisen kaupan työssä kun on, mainitaan sana roaming, se tarkoittaa enemmänkin puhveleita kuin verkkovierailumaksuja, tämä sana. Täällä kuultiin monia kannustavia puheenvuoroja. Mato, Sardil ja muuta. Myöskin Kisto ja puhui myönteiseen sävyyn. On tärkeää myöskin muistaa, että puheenjohtaja todellakin totesi, että tämä ei ole meidän määräämämme aikaraja, vaan Euroopan parlamentin työn tuloksena on se, että nyt voidaan edetä tässä asiassa – tämän aikataulun puitteissa. Komissio vastasi joihinkin kysymyksiin jo, joten en aio niitä enää käydä lävitse. Schuster totesi, että kuinkaan paljon ei ole ollut intoa AKT-maiden parlamenttien puolella silloin, kun parlamentin yhteiskokous kokoontui. Tämä voin ymmärtää, mutta toivon mukaan, että toivon mukaan te voisitte kannustaa niitä maitakin, jotka eivät ole AKT-maita, vaan kehitysmaita toimissa. Nyt on valtava syrjintä, joka kohdistuu moniin kehitysmaihin, siksi että meillä on oma siirtomaa, aikamme perintö, joka toimiilee kotonun sopimuksen ja AKT-yhteistyön. Me olemme edelleenkin postkolonialistisessa vaiheessa AKT-maiden kanssa. Siksi joitakin etuoikeuksia menetetään, koska meidän täytyy noudattaa VTO-sääntöjä. Tiedän, että ette ole kovinkaan innostuneita asiasta, mutta on aivan oikein, että VTO selkeästi on todennut, että näin täytyykin tehdä. Kaikki ei tästä pidä. Ei mene se nyt niin pidälle, pitkälle kuin Christopher, joka sanoi, että tämä on uusi imperialismia. Mutta ehkä siinä oli pieni lausumassa. Kyse on hallitusten ministereistä, jotka ovat allekirjoittaneet sopimukset. Ja tämä on ylimielistä meidän puoleltamme sanoa heille, että he eivät tiedä, mitä he tekevät. Emme tarkoita nyt sinua, Joachim, mutta Kuulin täällä lausumia, jotka menivät hieman tuohon suuntaan. Minä uskon, että kyse on suvereineista valtioista, joiden kanssa teemme yhteistyötä järkevällä aikuismaisella tavalla. Ne ovat täysin tietoisia siitä, mitä, he, mitä ne tekevät. Täysin kykenevät tähän. Eräs seikka minua hieman hämmästytti. Joku nimittäin sanoi, muistaakseni se oli joko Maria Arina tai sitten edustaja Roil. Joku sanoi, että kukaan ei ole edes tietoinen, että parlamentit eivät Afrikassa edes tiedä mistään neuvotteluista. Mutta kuitenkin on neuvoteltu jo kymmenen vuoden ajan. Kymmenen vuotta on neuvoteltu. Ei meidän tehtävämme ole tiedottaa asioista Afrikan parlamentille, vaan heidän ajatustensa kuuluu tiedottaa parlamentille. Ei meidän poli- poliitikkoiden tehtävän Euroopassa näillä tehdä. Nyt uskon, että Tässä suhteessa voidaan keskustella ja keskustan perusteella ratifioidaan sitten viimeinen seikka, valvonta. Tämä on se seikka, jonka suhteen voidaan todellakin tehdä jotakin, myöskin yhteisön tasolla. Olemassa valvontamekanismi ja yhteinen valvontaelin. Tähän ei ole valmista vastausta vielä tänään tuohon kysymykseen, mutta en ratifiointia. Meidän täytyy käyttää aikamme hyväksi ja rakentavalla tahalla, tavalla tehdä työtä sen puolesta se myöskin toimii loppujen lopuksi. Monet tarkastuslausekkeet ja artikla 116 ja siellä oleva lauseke. Tämän lisäksi tarvitaan valvontaa. Näin täytyy myöskin tehdä. Ja olen iloinen siitä, että kaiken kaikkiaan täällä tuettiin ajatusta sopimus kannattaa solmia. Pari Arena, yksi minuutti ja sitten minuutin vastaus Lambsdorffilta. Pieni huomio vain. Se, että sanotaan, että se, että allekirjoitukset on saatu hallituksilta, niin tämä olisi ikään kuin sama asia kuin, että koska komissio ja neuvosto ovat allekirjoittaneet, niin asia vielä parlamenttiin. Ei minusta he ovat tämän allekirjoittaneet, mutta me sitten tämän käsittelemme parlamentissa ja Afrikassakin pitäisi tehdä niin, että hallituksen jälkeen asia käsiteltäisiin parlamentissa ja pitäisi käydä kunnon keskustelu, ei kuukauden keskustelua, vaan pidempi keskustelu, joka on kohtuullisen kestoinen ja nyt ei huomioida sitä, että Afrikassa pitää saada parlamentaarinen käsittely aikaiseksi siksi, että halutaan, että lokakuussa tämä olisi valmis. Vähän niin kuin meille sanottaisiin, että TTP on kuukauden kuluessa ratifioitava, muuten teiltä menee tietyt edut ja minä en halua tällaista, minä haluan, että afrikkalaista demokratiaa myös kunnioitetaan samalla tavalla. Vasta lyhyesti kyllä perustasta olen samaa mieltä, mutta se ei ole meidän asiamme voimme antaa ohjeita Afrikan maille, miten heidän tulee järjestää omat ratifiointinsa. Se ei ole meidän tehtävämme, vaan heidän. Kommentteja ilman mikrofonia. Okei. Okay. Selvä. Kiitoksia paljon kaikille. Edustaja Scholz, mutta hyvin lyhyesti. Before, uh, because you have mentioned just now the, the monitoring, I... Te valvoit, mainitsitte valvonnan samaa mieltä. Ennen kuin mennään valvontaan, täytyy tietää konkreettinen aikataulu. Kenties komissio voisi vastata tähän kysymykseen liittyen delegoituihin säännöksiin, kuinka tuon asian suhteen edetään. Timeline for the delegated... Eli aikataulu delegoitujen säännösten osalta. Voiko komissio vastata tähän? Uh... Hyvä kysymys aikataulu, no periaatteessa kello tikittää. Meillä oli ensimmäinen tapaaminen, joka liittyy jo delegoitujen säädösten menettelyyn, niin nyt tämä on menossa neuvostoon ja parlamenttiin ja periaatteessa pallo on sitten kohta siellä teillä. Ja me olemme sitten tässä vain teidän käyttäessänne te päätätte. June. 20. kesäkuuta on takaraja varten. Äänestys toimitetaan seuraavassa kokouksessamme 13. ja 14. heinäkuuta todennäköisesti. Selvä pyy. Kiitoksia paljon. Nyt äh, min... Ja sitten tämän jälkeen, tauon jälkeen, odotetaan koordinaattoreiden kokous, joka järjestetään suljetuin ovin vain muutama ihminen saa enää jäädä tänne paikalle tuota kokouksen osaa varten.